Dear colleagues, we continue the session of the committee. No niin, hyvät kollegat, jatkakaamme valiokuntamme työskentelyä. Arvoisa kollega Blinkvichute, tervetuloa tähän kuulemistilaisuuteen. Nyt meillä on sekä Liben että FAM-valiokunnan jäsenten yhteisessä kokouksessa mahdollisuus tarkastella vuoden 2012 direktiivin täytäntöönpanoa, joka koskee rikoksen uhrien oikeuksia tukea ja suojelua koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tiedätte, että tässä otetaan huomioon juuri se, että kansallisille on tarvittava tätä, tarjottava tätä tukea, koska yhä useammat oleskelevat ulkomailla ja ovat siten myöskin ö, mahdollisesti uhrin asemassa. Eli henkilöt, jotka ovat joutuneet rikolli, rikollisen toiminnan uhriksi, niin heitä täytyy ö, tukea ja auttaa oikealla tavalla. Euroopan jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön tämä teksti jo vuonna 2015 marraskuussa. Ja nyt saamme enemmän tietoa niistä toimista, jo, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet uhrien aseman tunnustamiseksi ja minkälaisia esteitä on syntynyt kansallisella tasolla täytäntöönpanon osalta. Nyt meillä on myöskin mahdollisuus arvioida sitä, että missä määrin uudet välineet auttavat uhreja. Ja yhtä lailla me voimme katsoa hiukan tulevaisuuteen, eli 55 artiklan mukaisen raportin laatimiseen liittyen. Ja nyt haluaisinkin antaa puheenvuoron yhteispuheenjohtaja Blinkevich Juutelle. Onkin ilo, että pääsitte tänne paikalle vieraksemme. Kiitos Sergei Stanisev. Tervetuloa kaikille jäsenille molemmista valiokunnista. Direktiivin tarkoitus, niin kuin mainitsitte, on suojella kaikkia rikosuhreja – Lisäksi tässä on selkeä sukupuoliulottuvuus. Täytyy muistaa se seikka, että naisiin kohdistuva väkivalta ja sukupuolittunut väkivalta vaikuttaa Euroopan yhteiskuntaan voimakkaasti. Direktiivin yksi tärkeä seikka on se, että uhrit asetetaan rikosoikeudellisen menettelyn keskiöön. Heitä ei enää pidetä pelkästään todistajina, vain, vaan tärkeimpänä suojelun kohteena, kun ajatellaan tätä koko oikeudenkäyntiä. Tämä on aivan oleellista, kun puhumme väkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan uhreista. Haluamme välttää rikosoikeudellisessa menettelyssä naisten ja lasten uhriutumista. Haluamme tarjota heille tukipalveluita silloin, kun kyse on sukupuolittuneesta väkivallasta, ja varmistamme sen, että naiset saavat tietoa oikeudenkäynnistään. Nämä ovat niitä oikeuksia, joita direktiivi naisille tarjoaa. Jäsenvaltioiden näiden oikeuksien ja muiden oikeuksien täytäntöönpano direktiivin pohjalta on mietinnön tarkoituksena. Yhteisesittelijät ovat siis laatineet mietintöluonnoksen. Olen varma, että Tämä kuuleminen tarjoaa meille tärkeää tietoa jatkotyötä silmällä pitäen. Nyt käynnistämme ensimmäisen paneelin. Siinä käsittelemme täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden tasolla. Kuuntelemme nyt direktiivin täytäntöönpano kertomuslöydöksiä – olemme saaneet Center for Strategy and Evaluation Services yksiköltä katsauksen. Ja tutkimusyksikkö parlamentissa on antanut alustavan arvionsa täytäntöönpanosta. CSESn tutkijat Ysin Leildemes ja Stefan Kreutzer esittävät tutkimustulokset. He molemmat olivat mukana valmistelemassa tätä täytäntöönpanoarviota. Nyt he esittelevät meille omat tuloksensa. Jean Laldemos, te saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, actually, I will start the presentation. Kiitos itse asiassa. Minä aloitan. Sanoisin vain, että Selan kollegamme on myös mukana tänään ja tutkimuksen aikana Victim Support Europe antoi meille myös tukeaan. Ehkä seuraava kalvokuva, joka antaa yleiskäsityksen alustuksestamme, tutkimuksen tarkoitus ja soveltamisala. Sitten lyhyesti puhumme vielä direktiivistä ja sitten esittää luettelen keskeisiä löydöksiämme, mitä tulee direktiivin vaikutukseen. Ja sitten annan Ösinille kollegalleni puheenvuoron. Hän puhuu sitten keskeisistä tuloksista, jotka liittyvät horisontaalisiin kysymyksiin, yksilölliseen arviointiin, joka on direktiivin kautta sitovaa ja sitten tiettyihin rikoksiin liittyviä erityispiirteitä terrorismiin. Ja sitten yhteenveto ja suositukset vielä. Kaiken kaikkiaan olemme sitä mieltä, että direktiivi osoittaa myönteistä vaikutusta monissa jäsenvaltioissa. Kuitenkin vaihtelua on paljon, mitä tulee vaikutukseen paikan päällä. Selitämme myöhemmin, mikä siihen saattaa vaikuttaa. Ja sitten meillä on vielä muutama suositus tulevasta direktiivin täytäntöönpanosta. Seuraava kuva. Tässä siis tutkimuksessa arvioidaan, tai oikeastaan komis, anteeksi, parlamentin tutkimuskeskus antoi tämän tehtävän, niin siinä arvioidaan uhrien oikeuksien direktiiviä, jossa puhutaan minimistandardeista, jotka koskevat rikosten uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua. Arvioinnissa arvioidaan sitä, miten tämä on siirretty tai keskeiset määräykset direktiivissä on siirretty 27 jäsenvaltioon, jotka ovat tämän direktiivin kohteena. Yksi, joka ei ole mukana tässä, on Tanska, koska heillä on opt-out. Ja sitten katsoimme myös käytännön täytäntöönpanoa 12 jäsenvaltiossa. Tämä on edustuksellinen maantiedon ko- koon ja eri oikeuskäänteiden periaatteiden osalta, perinteiden osalta. Erityisesti Itävalta, Belgia, Tsekin tasavalta, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Italia, Liettua, Puola, Espanja ja Ruotsi siis ovat olleet tutkimuksen kohteena. Sitten katsoimme myös kaiken kaikkiaan kaikkiaan koherenssia, tehokkuutta ja lisäarvoa, jota saadaan Euroopan tasolla tämän direktiivin käytöstä. Tutkimus toteutettiin kesä-joulukuussa 2017. Me kuulimme sidosryhmiä, meillä oli nettikyselyjä, yhteyksiä erilaisiin ryhmittymään. Seuraava kuva. Siis direktiivistä. Sillä korvattiin vuoden 2001 puitepäätös. Ja direktiivin tarkoituksena on vahvistaa rikoksen uhrin oikeuksia riippumatta siitä, mikä on uhrin asuinjäsenvaltio tai kansalaisuus ja mikä tahansa rikos on kyseessä. Uhri määritellään melko laajasti. Siinä on myös sellainen, joka on kärsinyt jotain suoraan rikoksen takia. Mukana on myös perheen jäsenet siinä tapauksessa, että rikoksen takia on menetetty ihmishenki. Direktiivi oli siirrettävä kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään marraskuussa 2015, mutta viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana vasta toimittiin useassa jäsenvaltiossa, ja tämä tietenkin vaikuttaa siihen, miten hyvin pystymme arvioimaan käytännön vaikutuksia paikan päällä. Lisäksi jäsenvaltioiden oli tarkoitus antaa tietoa siitä, miten uhrit saavat pääsyn näihin tarjottuihin palveluihin. Komissiolle oli tarkoitus raportoida viimeistään marraskuussa 2017. Ja sitten keskeiset löydöksemme. Totesimme, kuten mainitsin, että useimmat jäsenvaltiot ovat nyt siirtäneet tämän direktiivin lainsäädäntöönsä. Tässä on poikkeuksina Irlanti ja Slovenia, jotka saavat tämän työpäätöksen ilmeisesti vasta tänä vuonna. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole ovat huolehtineet tästä vasta myöhemmin, ovat sanoneet, että tämä liittyy siihen, mitä hankaluuksia on ollut kansallisella lainsäädäntötasolla. Jos katsotaan käytännön täytäntöönpanoa, niin ryhmittelimme maat kolmeen ryhmään sellaisiin maihin, joissa ennen direktiivin käyttöönottoa ei ollut niin kehittynyt kehittynyttä uhrien tukijärjestelmää, esimerkiksi Liettua tai Tsekin tasavalta. Näissä maissa vaikutus on ollut erityisen merkittävä. Ja sitten on sellaisia maita, joissa ei allokoitu lisää resursseja direktiivin täytäntöönpanoon – Espanjassa esimerkiksi siellä direktiivin vaikutus oli rajallinen. Ja sitten sellaiset maat, joissa oli hyvin toimiva järjestelmä tai hyvin kehittynyt järjestelmä ennen direktiiviä, Itävalta tai Ruotsi esimerkkeinä. Ja keskeinen vaikutus ei silloin ollut niinkään sellainen, että lisättiin oikeuksia tai tukea, vaan että laajennettiin tätä tukea kaikille uhreille, kaikenlaisten rikosten uhreille. Ja nyt annan kollegalleni puheenvuoron. Thank you. Um, so our study found... Kiitoksia. Kävi ilme, että direktiivin mukana tuoma innovaatio liittyi käännöksen ja tulkkauspalveluihin. Tämä on tärkeä saavutus, sillä tässä huomioidaan rajat ylittävä rikollisuus, että myöskin se perimmäinen ajatus, joka direktiivistä on luettavissa, että kaikilla unionin kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet, mikäli he joutuvat rikollisuuden uhriksi, riippumatta siitä, missä tämä rikos tapahtui. Toinen innovaatio liittyy henkilökohtaiseen arviointiin. Jäsenvaltioiden välillä on olemassa eroavaisuuksia, mutta on kuitenkin käynyt ilmi, että useimmissa jäsenvaltioissa on pyritty laajentamaan tätä henkilökohtaista arviointia kaikkiin mahdollisiin uhreihin. Kaksi erilaista lähestymistapaa jäsenvaltioissa on sovellettu tukipalveluita annettaessa. Yhtenä opt-out-järjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot automaattisesti tarjoavat tukipalveluta rikoksen uhreille. Näin niissä jäsenvaltioissa, kuten Belgiassa ja Ranskassa, mutta toisaalta meillä on opt-in ratkaisumalli, mikä tarkoittaa sitä, että uhrit eivät automaattisesti saa tukipalveluita käyttöönsä, eli heidän on ö, haettava niitä, jotta niitä voivat saada. Näin niissä maissa, joissa tukijärjestelmät eivät ole vielä niin pitkälle kehittyneitä. Lisäksi prosessuaaliset oikeudet vahvistuvat ja että kompensaatioita voidaan saada äh, rikosoikeudellisen järjestelmän kautta uhreille maksetuksi. Mitä tulee käytännön haasteisiin, niin kävi ilmi, että uhrien tukipalveluihin liittyen on olemassa vielä puutteita. Esimerkiksi järjestelmiin ohjautuminen ei onnistu juoheasti. Tästä vastaavat erinäiset järjestöt ja tämä taas johtaa siihen, että uhrit eivät välttämättä saa heille kuuluvaa tukea ja apua. Ja tämähän vähentää direktiivin vaikuttavuutta jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioidenkin sisällä on eroavaisuus sen suhteen, miten tukipalveluita on tarjolla. Ja uhrit eivät välttämättä voi käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti hyväksi tietämättömyyttään tai siitä johtuen, että heille ei tästä kerrota uhriksi joutumisen yhteydessä. Lisäksi tärkeänä pidettäköön, että kentällä toimivien koulutuksella on keskeinen sija, mutta sitä ei ole kaikissa jäsenvaltioissa tarjolla. Me tarkastelimme yksittäisiä tapauksia. Ensinnäkin terrorismin uhrien tilannetta on tarkasteltu. Tähän liittyy rajat ylittävä ulottuvuus. Viimeaikaisissa iskuissa, kuten Barcelonassa, oli jopa 30 maasta uhreja ja eri jäsenvaltiot käyttävät eri tapoja hyväkseen uhrien tukemiseksi joissakin maissa varsinaista tukijärjestelmää ei ole laisinkaan olemassa, mutta kävi ilmi, että kun Euroopassa terrori-iskujen määrä on kasvanut, niin se on johtanut järjestelmien uudistamiseen erinäisissä maissa, jotta uhrien tarpeet voidaan ottaa huomioon. Kävi ilmi, että Ranskassa ja Belgiassa on kansallista järjestelmää kehitetty. Mitä tulee sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, niin kävi ilmi, että tukipalveluita on kylläkin tarjolla, vaikkakin ongelmana on se, että kaikista rikoksista ei ilmoitusta tehdä, varsinkaan kun kyse on unionin sisällä tapahtuvasta perheväkivallasta. Lisäksi kävi ilmi, ettei välttämättä viharikoksen uhriksi joutuneille ole tarjolla heidän kaipaamiaan tukipalveluita. Lopuksi todettakoon sen verran, että meidän mielestämme direktiivi on tuonut mukanaan tärkeitä uudistuksia, mutta vaikuttavuus poikkeaa maasta toiseen. Tärkeänä pidetäänkö myöskin sitä, että monet jäsenvaltiot hyödyntävät vapaaehtoisuutta ja kansalaisjärjestöjen toimintaa. Eli nämä järjestelmät eivät ole riittävän tehokkaita rahoituksellisten ja henkilöstöresurssien osalta. Nyt tarvitaan valistustoimia sekä uhreille, muun muassa sen suhteen, minkälaisia palveluita heillä on käytettävissään ja heidän pitäisi myöskin tietää, minkälaisia oikeuksia heillä on silloin, kun oleskelevat ulkomailla. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ohjaus näihin tukipalveluihin, sitä pitäisi kehittää. Näin esimerkiksi Unkarista löytyy hyviä esimerkkejä. Valmiuksen kehittäminen, kentällä toimivien kouluttaminen on keskeisellä sijalla. Yhtä lailla meidän täytyy rohkaista ihmisiä tekemään rikosilmoituksia. Ja lopuksi vielä todettakoon, että jäsenvaltioiden tulisi keskittyä siihen, että kaikki uhrit voivat tuntea olevansa samalla viivalla. Kiitoksia. Um, so... Vaikka ihan lopuksi vielä luvallanne yhteenvedonomaisesti totesimme, että myönteistä vaikutusta on jo monissa maissa, mutta siksi, että asia jäi viime tippaan useissa jäsenvaltioissa. Näemme vasta myöhemmin vuosien kuluessa, minkälainen vaikutus varsinaisesti on. Ja varmasti kannattaisi arvioida edistystä uudestaan vielä muutaman vuoden kuluttua. Kiitos. Uh, uh, Kiitos Eugenie Leil Dimos ja Stefan Kreutzer näistä alustuksista. Nyt antaisin puheenvuoron yhteisesittelijöille. Ensin puheenvuoron saa Jimenez Barrio Libe-valiokunnasta. Olkaa hyvä. Muchísimas Muchas Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää kaikkia paikalla olijoita tässä kuulemistilaisuudessa. Kuuleminen on hyvin tärkeää, kun ajattelemme sitä, miten tuemme rikosuhreja ja miten uhrit ovat edustettuina järjestelmässä. Uhreja on hyvin monenlaisia. On sukupuolittuneen väkivallan ja rikollisuuden uhreja, ihmiskaupan uhreja, ja kovasti olemme tehneet työtä, jotta voisimme auttaa nimenomaan ihmiskaupan uhreja. Myös Unkarissa tällaisia uhreja on. On kuultu myös terrorismiasiantuntijoita esimerkiksi Espanjasta ja Baskimaasta. Hekin ovat kertoneet kokemuksestaan. Haluan kiittää myös yhteisesittelijää, jonka kanssa olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Kiitokset vielä Euroopan parlamentin tutkimuskeskukselle tästä tutkimuksesta, joka käsittelee direktiivin täytäntöönpanoa. Olemme siis kuulleet täytäntöön panosta, mutta ikävä kyllä vielä emme ole kuulleet komission näkemystä. Toki tutkimuksesta on hyötyä, mutta olisi hyvä kuulla myös komission näkemyksiä. Joissakin maissa ei kuulemamme mukaan ole ollut lainsäädäntöä ja tätä puite, puitteistoa ei ole asianmukaisesti siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Kuka tahansahan voi joutua uhriksi. 76 miljoonaa uhria joka vuosi Euroopan unionissa, onpa sitten kyse isoista tai pienemmistä rikoksista, terrorismin uhreista, ihmiskaupasta. Näin ollen on aivan oleellista, että lisäämme tietoisuutta ja pyrimme tehostamaan uhrien oikeuksien toteutumista. Neuvotteluissa ja kolmikanta neuvotteluissa uhrien oikeuksista olemme onnistuneet toteuttamaan tiettyjä perusasioita. Kyse on vähimmäistandardeista jo otsikonkin tasolla. On ollut vaikea saada toteutetuksi edes näitä vähimmäisvaatimuksia. Ensin pitää ymmärtää, kuka on todella uhri eturintamassa olevalle viranomaiselle tämä voi olla vaikeaa. Esimerkiksi poliisiviranomainen voi tulla kyseeseen, täytyy käyttää hyvin selkeää kielenkäyttöä. Ensin, ensimmäinen viranomainen äh, joutuu siihen tehtävään, että täytyy tarjota tietoa oikeuksista. Usein uhri on kaoottisessa mielentilassa. Äh, se, mitä hänelle tässä tilanteessa kerrotaan, vaikuttaa valtavasti myös jatkokäsittelyyn täytyy tukea rikoksen uhreja. Henkilön täytyy saada myös rikosilmoituksesta kopio. Joissakin maissa ei ole mahdollisuutta saada edes rikosilmoituksen kopiota, joten sitten myöhemmässä vaiheessa on kovin vaikea vaatia korvauksia. Täytyy saada myös käännös- ja tulkkausapua, täytyy saada oikeusapua ja tietoa erilaisista tukipalveluista. Tämä on nähdäkseni aivan keskeinen toiminta-ala. Sitten puhutaan yksilökohtaisista tarkasteluista. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme ymmärtää yksilötasolla uhrin tilanteen. Lainsäädännössä ja hallinnollisesti on tapahtunut äh, parannuksia, kun ajatellaan tällaisia yksilökohtaisia tarkasteluja. Mutta uudistus, jota toteutetaan, vaihtelee kovasti maasta toiseen, niin kuin olemme nyt kuulleet. Jopa yhdessä ja samassakin jäsenvaltiossa tilanne vaihtelee kaupunkikohtaisesti, aluekohtaisesti. Uhreilla ei ole tarjolla välttämättä perustukipalveluitakaan. Niin ikään tärkeä näkökulma on se, että täytyy paneutua myös vastuukysymyksiin. Esimerkiksi terrorismin uhrien tapauksessa vastuukysymykset ovat tärkeitä. Tarvitaan mm, tiedotuskampanjoita, tietoisuuden lisäämistä. Usein kyse on tiedon puutteesta ja tiedon puutteesta ja nimenomaan sellaisesta tiedosta, joka olisi selkeällä kielellä esitettyä. Uhri ei välttämättä ymmärrä hänelle tarjottua tietoa kielenkäytön takia, taikka uhri ei ole tietoinen kaikesta siitä tuesta, jota hän voisi saada, johon hänellä olisi oikeus. Usein kyse on myös koordinoinnin puutteista, esimerkiksi syyttäjäviranomainen, poliisiviranomaiset, välttämättä koordinaatio ei aina toimi. Kenties tuomarikaan eivät ole aina tietoisia äh, kaikesta tästä, taikka tiedon kulku jossain kohtaa katkeaa. Myös koulutuksessa tarvitaan toimia. Yhteisesittelijäkin totesi, että on hyvin tärkeää, että perehtyä niihin virheisiin, joita aiemmin on tehty ja ottaa niistä oppia. Meillähän on myös erityisiä suosituksia terrorismin uhrien tilanteen huomioimiseksi. Paljoakaan ei ole tehty sen takia, että kokemuksia ei ollut riittävästi. Ikävä kyllä omassa maassani on paljon uhreja. Minun veljeni kuoli vuonna 1998 etan uhrina ja häneltä jäi kolme orpoa lasta. Kenestä tahansa voi tulla rikoksen uhri. Minun veljeni oli poliitikko, mutta on myös monia muita ihmisiä, Esimerkiksi eräskin uhri on sellainen, jonka isä toimi armeijassa. Saattaa olla niin, että ihminen on vain kerta kaikkiaan väärässä paikassa väärään aikaan ja joutuu uhriksi. Euroopassa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota uhreihin ja heidän oikeuksiaan ei ole pystytty takaamaan ja turvaamaan. Belgian hallit hallitus eh, on toiminut niin, että, että uhreja, terrorismin uhrit eivät ole oikeastaan saaneet eh, juurikaan apua. Kuitenkin tämä direktiivi on jo olemassa ja jäsenvaltioiden tulisi sitä täytäntöön panna. Kaikki jäsenvaltiot eivät sitä ole kuitenkaan tehneet, eivätkä ole näin kantaneet vastuutaan. Esimerkkinä Belgia. Vakuutusyhtiöt toki voivat olla vastuussa, esimerkiksi jos kyse on yksityisistä yrityksistä, mutta ei tämä ole pelkästään vakuutusyhtiöiden asia, vaan kyse on demokratian vastaisesta hyökkäyksestä, perusarvojen vastaisesta hyökkäyksestä ja myös jäsenvaltioita vastaan kohdistuneesta hyökkäyksestä. Kyse on myös näiden tahojen vastuusta. Emme halua sellaista tilannetta, että uhrit kokevat tullensa hylätyksi, ja näinhän nyt on tapahtunut tarvitaan erityistä koulutusta jäsenvaltioissa niille henkilöille, jotka ovat terrorismin uhrien kanssa tekemisissä. Tarvitaan jonkinlaisia yhteyshenkilöitä, yhteyspisteitä, niin että uhria ei vain äh, lähetetä luukulta toiselle, tiskiltä toiselle, ja näin he sitten vain lisää uhriutuvat. Tarvitaan lääketieteellistä ja psykologista tukea uhreille, jotta he voivat päästä traumasta eroon. Äh, tarvitaan myös tehokkuutta, ei vain niin, että laitetaan rasteja ruutuun niistä asioista, jotka on hoidettu. Jos uhrit ovat kärsineet vahinkoa ja haittaa, kenties he tarvitsevat tukea myös jatkossa esimerkiksi ammatinvaihdon kautta. Tarvitaan myös avustuspuhelimia, auttavia puhelimia tulisi olla myös monikielisiä palveluja. Barcelonassa yli 30 kansallisuutta oli edustettuna uhrien joukossa. Täytyy olla sellaisia palveluita, jotka voivat informoida myös perheenjäseniä. Esimerkiksi uhreiksi on voinut päätyä lapsiakin, jotka ovat menettäneet vanhempansa. Hekin tarvitsevat akuutisti apua ja tukea. Esitämme siis myös suosituksia. Täytyy muistaa myös muun tyyppinen rikollisuus ja rikosuhrit. He kaikki ovat aivan yhtä tärkeitä. Uhreille on tärkeää, että he säilyttävät arvokkuutensa näissä menettelyissä ja saavat oikeutta ja tasa-arvoista kohtelua. Kiitos. Thank you very much, uh, uh, uh miss. Kiitos, Jimenez Peseril Pario. Libe-valiokunnan esittelijän ominaisuudessa. Nyt antaisin puheenvuoron Angelika Linerille naisten oikeuksien valiokunnasta. Ähm. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös vieraillemme. Kiitos, että saatiin järjestettyä tämä tapahtuma. Jatkaisin siitä, mihin hyvä kollegani Jimenez Varjo oikeastaan päätti puheenvuoronsa – siihen osaan mietintöä, joka käsittelee enemmän naisten asemaa. Haluaisin ottaa ihan yleisen seikan esiin. Olen itse juristi ja meidän on varmasti ymmärrettävä se tosiasia, että yhteiskunnassa keskitytään usein rikoksen tekijään, siihen miten tällainen henkilö voidaan palauttaa yhteiskuntaan, mutta uhri, uhrin hoitaminen unohtuu helposti. Tämä voidaan nähdä kaikkien jäsenvaltioiden rikosoikeudessa, että tähän uhrien asemaan ei keskitytä, joten nyt on varmasti korkea aika lähteä keskustelemaan tästäkin osiosta. Lyhyessä raportissanne mainitsitte yhden hyvin tärkeän tekijän, se, että perheväkivallan uhrit eivät raportoi näitä tapahtumia. Tämä nähdään kaikissa yhteiskunnissa. Me olemme puuttuneet perheväkivallan ongelmiin, mutta emme ole saaneet sitä ratkottua. Ihmisillä käytävän kaupan uhrit ovat useimmiten naisia. Tässä minulla olisi kysymys. Mm, olemme lukeneet tästä aiheesta tiedotusvälineistä, mutta parlamentti ei ole vielä ottanut tähän kantaa, vaikka suullinen kysymys onkin valmisteilla. Keskustelu ei ole siis parlamentissa oikein lähtenyt vielä liikkeelle, mutta lähtisin kysymään ihmisillä käytävästä kaupasta, kun on kyse täysityötekijöistä. Usein kansalaisia kohdellaan ikään kuin orjina jäsenvaltioissamme – tässä on kyse sellaisesta uhrien ryhmästä, johon ei ole kiinnitetty riittävää huomiota. Meidän tulisi käydä tätä keskustelua Euroopan parlamentissa. Suullinen kysymys on valmisteltu. Toivon, että täysistunnossa keskustellaan tästä ensi viikolla. Mutta onkaan teillä jotain lukuja tähän kysymykseen liittyen? Ongelma on se, että lainsäädäntöhän meillä on. Meillä on direktiivejä, jotka ovat ihan hyvin toimivia lainsäädännön kannalta, ainakin paperilla. Mutta täytäntöönpanossa on puutteita. Joten lainsäädäntöhän voi olla vaikka kuinka hyvää tahansa, mutta jos sitä ei kunnolla noudateta täytäntöönpano, siitä ei ole apua varsinaisille uhreille tai potentiaalisille uhreille. Joten kysyisin, voisitteko kiinnittää huomiota myös tähän kysymykseen ja liittistä keskustelua tällä hetkellä. Pyrin keskittymään tähän kysymykseen myös omassa osassani tätä mietintää. Kiitos. Thank you very much, uh, Ms. Mlinar. And... Uh, Kiitos oikein paljon, edustaja Mlinar. Nyt antaisin komissiolle mahdollisuuden lyhyesti puhua tämän direktiivin täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. Katarina Janitska jota Justice-pääosastolla tätä käsittelevää työryhmää. Um. Oikein paljon Kiitoksia. Me olemme tyytyväisiä parlamentin mietintöön, koska se tarjoaa paljon arvokasta tietoa käyttöömme sen suhteen, miten tätä välinettä on pantu täytäntöön jäsenvaltiotasolla. Sääntöjen mukainen täytäntöönpano, eli transponointi, on komissiolle erittäin tärkeä seikka. Me olemme toimineet hyvinkin nopeasti jo 2016 tammikuussa. Aloitimme 16 rikkomusmenettelyä jäsenvaltiota vastaan, mikäli he eivät ole määräkaan mennessä ilmoittaneet transponointitoimenpiteistä. Valitettavasti osa rikkomusmenettelystä ovat vielä käynnissä. Neljä jäsenvaltiota ei ole vielä kokonaisuudessaan transponoineet direktiiviä, joten me yritämme tehdä kaikkemme, jotta transponointi toteutuu kaikilta osin ja sääntöjen mukaisesti ja että määräyksiä sovelletaan oikealla tavalla. Tämä on melkoinen väline. Sitä käyttäen vaikutetaan kansalliseen rikosoikeuteen, että myöskin siihen että jäsenvaltiot joutuvat ottamaan käyttöön äh, rinnakkaistoimenpiteitä, hallinnollisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että määräykset myöskin käytännössä toimivat. Eli jäsenvaltiot transponoivat yhtäältä nämä määräykset kansalliseen rikoslainsäädäntöön ja määräyksiin, jotka koskevat uhrien oikeuksia, mutta yhtä lailla vaaditaan riittäviä voimavaroja rahallisesti tähän toimintaan, sillä jäsenvaltiot joutuvat perustamaan uhrien tukipalveluita, koulutettava kenttäväkeä, niitä, jotka ovat tekemisissä uhrien kanssa. Siinä muutama esimerkki. Eli nämä rikkomusmenettelyt osittain liittyvät näihin, ja me olemme tutkineet tätä asiaa myöskin omalla tutkimuksellamme. Eli missä määrin direktiivi on pantu täytäntöön. Mutta rakentavassa hengessä teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Eli me yritämme varmistaa, että mahdollisimman monet ovat tässä mukana. Tavoitteenamme on varmistaa, että käytössämme on määräyksiä, jotka on transponoitu oikealla tavalla ja jotka myöskin käytännössä toimivat. Eli tämän rakentavan vuoropuhelun tiimoilta me olemme aloittaneet lukuisia hyviä aloitteita jäsenvaltioiden kanssa. Muutama esimerkki. Kuun lopussa tulemme järjestämään korkean tason konferenssin uhrien oikeuksiin liittyen. Me keskustelemme juuri direktiivin täytäntöönpanosta ja siitä, miten jäsenvaltiotasolla tätä sovelletaan, komission jäsen itse henkilökohtaisesti avaa tämän seminaarin. Se osoittaa, miten tärkeänä tätä pidämme. Puheenjohtajavaltio Bulgaariakin on siellä edustettuna oikeusministerin toimesta. Hänkin on avaamassa konferenssia. Tämän lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä eurooppalaisen uhriverkoston kanssa. Tämähän on komission Just-ohjelman rahoituksen kuuluva hanke. Sinne on mukana kansallisen tason asiantuntijoita. Tarkoituksena on vaihtaa parhaita käytänteitä ja auttaa kaikkia tämän vaativan välineen täytäntöönpanossa soveltamisessa. Me yritämme saada myöskin valtavirvais, valtavirtaistamista aikaiseksi. Eli kun vaan on mahdollista, niin yritämme vain varmistaa sen, että uhrit, joilla on erityistarpeita, että heihinkin liittyviä määräyksiä olisi olemassa, eli että tukipalvelut olisi kohdennettu juuri näille erityistarpeita omaaville uhreille, esimerkiksi terrorismista kärsineille uhreille. Ja mitä taas tulee kompensaatio kysymykseen, niin sekin on komissiolle erittäin tärkeä asia puheenjohtaja Juncker ihan hiljattain nimesi kollega Milnerin kompensaatioasiasta vastaavaksi erityisneuvon antajaksi. Eli me panostamme kyllä uhrien oikeuksiin ja määräysten oikeaan transponointiin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Meillä on aika vähän kortilla, mutta antaisin nyt esittelijälle ja mulle jäsenille puheenvuorot. Radievich, ja pyytäisin, että valikunnan jäsenet puhuvat maksimissaan kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä kuulemistilaisuudesta ja mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Puhun nyt Koratsa Biltin sijaisena. Hänhän on EPPn varjoesittelijä tässä aiheessa. Ensin haluan kiittää Euroopan komissiota direktiivistä ja kaikesta työstä, jota on tehty uhrien suojelemiseksi. Haluan kiittää myös parlamentin tutkimuskeskusta oikein hyvästä raportista täytäntöönpanon osalta. Sehän on hyvin syvällinen ja ammattimainen työ. Haluan onnitella myös kaikkia niitä jäsenvaltioita, jotka ovat onnistuneet lainsäädännön siirtämisessä kansallisen lainsäädäntöön. Kaikesta huolimatta asia etenee aika hyvin. Täytyy onnitella myös kansalaisjärjestöjä ja niitä toimijoita, jotka päivittäin tekevät työtään uhrien parissa ja tukevat uhreja. Luonnollisesti Maria Koratsa-Bilt ja koko EPP jäsenineen tarjoaa kaiken tukensa. Jos vain voimme tehdä jotakin uhrien hyväksi, niin sen kyllä teemme. Haluan kiittää myös puhujia, edustaja Jimenez, edustaja Mlinar. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat todella sitoutuneita asian käsittelyyn, jotka ovat aina paikalla kuulemisissa, jotka käyttävät puheenvuoroja näissä tapaamisissa. Heille tämä aihe on erityisen tärkeä. Sanoisin vielä, että direktiivi on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan konsolidoida ja harmonisoida rikosoikeutta jäsenvaltioissa. Komission jäsenenä edustaja Reding tässä onnistui ja tämä direktiivi osoittaa selkeästi sen, että väkivalta uhreja vastaan on usein väkivaltaa naisia vastaan. Usein siis ilmiöön liittyy myös sukupuoliulottuvuus hyvin selkeänä osana. Kyse on myös juridisesta sanastosta, jota käytetään. Sekin liittyy sukupuolittuneeseen väkivaltaan. Täytyy muistaa uhrien psykologisetkin oireet. Vaikkakin laki on hyvä, se ei kuitenkaan ole täydellinen. On paljon stereotyyppistä ajattelua, tarvitaan koulutusta. Tälläkin saralla työn tulisi alkaa. Kiitos oikein paljon. Nyt puheenvuoron saa edustaja Anna Head. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. I will. Kiitos paljon. Puhun ruotsia. Kiitos oikein paljon. Tämä oli mielenkiintoinen alustus. Mielenkiintoisia näkökantoja myös jäseniltä ja muilta. Kollega tässä sanoikin jo, että noin 65 miljoonaa uhria Euroopassa – vuosittain ihan riippumatta siitä, minkä rikoksen uhriksi on joutunut, niin tämähän on aivan kamala tilanne itse uhrille. Eli ei tässä voida tavallaan asettaa tärkeysjärjestykseen tavallaan näitä uhreja. Sekin on hyvä asia ymmärrettäväksi tässä kysymyksessä. Oliko tässä jotain ongelmaa? Toimiko tulkkaus? 75 millions. 75 75 miljoonaa. 75 miljoonaa, no vielä enemmän siis. Kollegani mainitsi ihmiskauppakysymyksen. Olen itse tehnyt työtä kymmenen vuoden ajan ihmiskaupan vastaista työtä. Meillä on lainsäädäntöä vuodelta 2011, jonka mukaan tulisi suojella rikosten uhreja paremmin. Vuosien kuluessa on ollut ihmiskaupan strategioita myös, että voitaisiin painostaa jäsenvaltioita muun muassa uhrien aseman vahvistamisessa. Valitettavasti komissio ei kuitenkaan ole esittänyt uutta ihmiskauppastrategiaa, vaikka entinen lujumpe vuonna 2016. Minusta tuntuu, että se, että uutta strategiaa ei ole esitetty, antaa kyllä komissiosta tietyn viestin sekä jäsenvaltioille että rikollisille, ettei tämä ole niin vakava kysymys. Joten kaiken kaikkiaan pitäisi kyllä katsoa, miltä lainsäädäntö näyttää, kun pohdimme juuri tätä kysymystä. Minulla olisi vielä kysymys. Anteeksi, en nyt muista ihan ketä edustitte ensimmäiset puhujat, mutta tilastotieto, se työ, jota olette tehneet Onko tässä jaettu sukupuolen mukaan uhritilastoja? Kuinka monet uhrit ovat mies, miehiä, kuinka monet naisia? Tämä olisi mielenkiintoista, koska kuten täällä aikaisemmin sanottiin, naiset hyvin usein joutuvat rikosten uhriksi, erityisesti naisväkivallan tai ihmiskaupan uhreiksi. Kiitos. Kiitos oikein paljon. En näe muita puheenvuoroja pyyntöjä valiokunnasta. Ovatko asiantuntijat valmiina vastaamaan hyvin lyhyesti, kun olemme ylittäneet vähän aikaa. Meidän pitäisi jättää toiselle paneelille aikaa. Kyllä, haluaisin vastata molempiin kysymyksiin. Meillä ei ole tilastotietoa tarjolla valitettavasti. Me kes- keskityimme ruohonjuuritason täytäntöönpanoon, eikä siihen, että minkä mittakaavan ongelmasta on kyse. Mutta saaneen viitata kertomuksemme mielenkiintoisen osioon, eli tapaustutkimukseen sukupuoliväkivallan uhrien auttamiseen ja myöskin väkivallan ja rikollisuuden uhriksi joutuneisiin maahanmuuttajien kuluttajiin. Tässä otetaan huomioon myöskin kolmansien maiden kansalaiset ja tutkimus osoittaa, että muun muassa ihmiskaupan uhrit joutuivat laittoman maahanmuuttajan käsittelyn äh, uhriksi, eli ikään kuin toissijaiseksi uhrin aseman joutumiseksi mutta muita tietoja meillä ei ole muuta kuin mitkä liittyvät tähän sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ja siihen liittyvien uhrien tilanteeseen. Time. Kiitos. Huomasin, että edustaja Debre halusi pyytää lyhyesti puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja. Ikävä kyllä ei voinut osallistua koko keskusteluun, mutta haluaisin kuitenkin esittää yhden kysymyksen. Yksi suurista ongelmista, jotka olemme kohdanneet terroristihyökkäyksien yhteydessä Ranskassa ja Belgiassa oli kohtelun tasa-arvoisuus kaikkien kansalaisten suhteen, olipa alkuperämaa mikä tahansa. Lentokentällä oli suuri ja äh, myös metrossa suuri isku ja uhrit olivat 24 eri kansallisuutta. Tähän mennessä menettely ei velvoittanut kaikkia jäsenvaltioita käsittelemään kaikkia uhreja samalla tavalla – mutta nyt näin tulee olemaan jatkossa. Käsittelettekö tätä kysymystä? Vaikkakin tätä ongelmaa käsiteltäisiin, niin edelleenkin on kolme ongelmaa, jotka jäävät jäljelle. Ensinnäkin uhrien korvaukset siinä maassa, jossa isku tapahtuu. Ja sitten kun palataan kotimaahan, niin siellä ei ole mitään harmonisointia. Järjestelmät ovat järkyttävän erilaisia. Eli puututaanko tähän ongelmaan? Ja sitten Ranskassa on tällainen takurahasto. Minä kannattaisin sitä ajatusta, että olisi eurooppalainen takurahasto. Näin voitaisiin varmistaa se, että korvausmenettelyt, en nyt sano suorastaan, että olisi harmonisoitu, mutta ainakin ne organisoitaisiin jollakin, jonkinlaisella Euroopan tasolla. Kysehän ei ole pelkästään uhreista, vaan on oleellista, että meillä kaikilla on tällainen yhteinen turvajärjestely, eli eh, solidaarisuutta tässä ei edes varsinaisesti tarvittaisi. Ja vielä yksi kysymys, jota on käsiteltävä, on, ovat sosiaaliturvajärjestelmän eroavaisuudet. Eli aivan erityiskysymys esittelijälle. Kun ajattelemme teidän laatimaanne mietintöä, niin aiotteko sisällyttää siihen suosituksen eurooppalaisesta solidaarisuusmekanismista, kun kyse on uhrien tukemisesta. Uh, kiitos oikein paljon edustaja Depre. Tämä oli tärkeä seikka. Tämä oli kysymys esittelijälle. Haluaisitteko vastata? Eh, Kyllä, kiitos. Tuo mikrofoni ei oikein toimi. Nyt, nyt toimii, sanon puheenjohtaja. Niin, kiitos. Mietin, Tämä oli alun perin hankala saada terrorismin uhreja edes mainittua. Tämä osoittaa, miten hankala tilanne on ollut. terrorismin vastaisen taistelun mietintöön parlamentissa esitin 31 tarkistusta, jossa puhuttiin uhrien oikeuksista. Ennen kaikkea vastuullisuutta, harmonisointia ja muita esille tuleita seikkoja. Tässä uudelleen tarkastelussa kyllä taidamme vaatia sitä, että saadaan jonkinlainen järjestelmä, jonka kautta annetaan tukea ja apua – näille uhreille. On sekin, että saataisiin sama korvaussumma kaikissa maissa. Sitä emme voi taata, mutta jonkinlainen minimi kuitenkin. Jokaisen maan on tehtävä jotain. Ja tuollaisen takuurahaston ajatus on melko hyvä ajatus. Pidän sitä tervetulleena ja sitä voin tukea. Siihen pitäisi pyrkiä. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikille asiantuntijoille tästä paneelista. And now, uh... Kiitos yhteispuheenjohtaja. Nyt siirrymme toiseen paneeliin. Kyse on uhrien tukemisesta ja suojelemisesta ja välineiden vaikutuksesta. Ensimmäisenä Mirja Vasiliadu. Hän on ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori. Te saatte 10 minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Thank you for inviting me. Thank you to the, to the two... Kiitos kutsusta, kiitos molemmille valiokunnille johdonmukaisuudesta ja siitä, että parlamentin jäsenet ovat niin kovasti korostaneet tämän aiheen käsittelyä. Haluaisin esittää sen varauksen, että kyse on paljon muustakin kuin ihmiskaupan vastaisesta työstä, vaan tässä yhteydessä käsittelemme molempia direktiivejä. Yhdistävä tekijä tässä on se, että keskityttäisiin uhreihin. Ihmiskaupan vastaisessa direktiivissä aina vuodesta 2011 lähtien on ollut uraurtavaa se, että keskitytään uhrien tukemiseen. Puhun myös varovaisesti sen takia, että juuri nyt perehdymme siihen, miten ihmiskaupan vastaista direktiiviä jäsenvaltiot ovat toteuttaneet, täytäntöönpanneet. Meillä on 2016 komission katsaus tästä direktiivin täytäntöönpanosta. En halua toistaa, mutta kuitenkin on pakko muistuttaa siitä, että ihmiskauppa on ennen kaikkea ihmisoikeusloukkaus ja siihen puututaan myös perusoikeuskirjassa. Siihen me tässä puutumme. Kyse on ihmisoikeusrikkomuksesta ja samanaikaisesti myös mm, paljon voittoja aiheuttavasta järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kyse on ihmisten myymisestä ja ostamisesta ja heidän hyväksikäytöstään. Tämä on tärkeää pitää mielessä. Pitää muistaa myös, keitä uhrit ovat. Ihmiskaupan tapauksessa yli kaksi kolmasosa uhreista on naisia ja tyttöjä. Tämä pitää sanoa selkeästi. Kyse on myös seksuaalisesta hyväksikäytöstä työvoimaa käytetään, 21 prosenttia on osuus, ja sitten on paljon muitakin hyväksikäytön ihmiskaupan muotoja. Vuonna 2016 IOM tunnisti 11 000 tyttöä ja naista Nigeriasta, jotka tulivat Libyan kautta Italiaan. 80 prosenttia näistä henkilöistä on käsittääksemme seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Tämä kaikki vain yhden vuoden aikana. 600 prosentin kasvu on tapahtunut vuoden 2014 jälkeen. Kun puhumme uhreista, niin on syytä muistaa nämä aivan astronomiset numerot ja luvut, jotka ovat edelleen kasvusuunnassa. Olen parlamentin jäsenen kanssa samaa mieltä, äh, kun hän puhui kausityöntekijöistä. Kaksi kolmasosaa uhreista, jotka on EU-ssa tunnistettu, on EUn kansalaisia pääasiassa Romaniasta, Bulgariasta, Alankomaista, Unkarista ja Puolasta. On tärkeää muistaa, että kyse ei ole mistään maahanmuuttoilmiöstä vain ja ainoastaan, vaan kyse on laajemmasta ilmiöstä, ikävä kyllä. Niin ikään pitää muistaa, että uhrit ovat tässä hännän huippuna aivan liian myöhään. On tärkeää muistaa, että ei ole sellaista ihmiskaupan uhria, johon ei liittyisi myös voiton tekemistä, rahaa, transaktioita ja joku hyötyy uhrista. Eli kyse on tarjonnasta ja kysynnästä. Meillä on erinomaista lainsäädäntöä. Olen samaa mieltä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa siinä suhteessa, että haasteena on täytäntöönpano pikemminkin kuin itse lainsäädäntö. Lainsäädäntö on hyvin kattavaa, innovatiivista, eteenpäin katsovaa ja keskittyy pitkälti uhreihin. Se on jo ollut olemassa jo kahdeksan vuoden ajan, eli jo silloin lainsäädäntö oli kovin, hyvinkin tulevaisuussuuntautunutta. Me arvioimme direktiivin siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön, mutta emme niinkään sen täytäntöönpanoa. Aina korostamme sitä, että kyse on nimenomaan siitä, että täytäntöönpanolla saadaan vaikutuksia aikaan uhrien näkökulmasta. Tiedämme, että paljon on nyt ponnisteltu jäsenvaltioissa mutta vielä on parantamisen varaa huimasti. Korostaisin vain yhtä kysymystä, nimittäin sitä, että uhrien tukea ei saa ehdollistaa sille, että uhri on valmis tekemään tutkijoiden kanssa yhteistyötä. Tämä on perustavanlaatuista, sillä tämä on edelleenkin suuri haaste. Niin kuin tiedätte, meillä on ihmiskaupan vastainen kansalaisjärjestö foorumi. Siellä on yli sata kansanäänestystä mukana. On tärkeää, että myös uhrien intressit ovat työn keskiössä. Sen takia foorumi on perustettu. Kaikki tahot työskentelevät uhrien suojelemiseksi. Edistyskertomuksessaan komissio käytti myös kansalaisjärjestöltä tulevaa tietoa hyödykseen. Kansalaisjärjestö, kansalaisyhteiskunta toteaa, niin kuin mietinnössäkin todetaan, että haasteena on myös se, että tunnistetaan ihmiskaupan lapsiuhrit. Ei ole riittäviä menettelyjä, jotta löydettäisiin ratkaisuja lapsiuhrien hyväksi. Usein suurin osa uhreista jää tunnistamatta. Heillä ei ole mahdollisuutta saada oikeuksiaan toteutuneiksi täytyy tarjota myös mahdollisuus korvauksiin, sukupuolittuneisiin tukitoimiin. Ikävä kyllä tämä lista on kovin pitkä. Nyt me seuraamme tilannetta ja komissio luonnollisesti on valmis tarjoamaan tukeaan jäsenvaltioille, jotta täytäntöönpano voidaan varmistaa. Komissio seuraa toimivaltuuksiensa pohjalta tilannetta ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin toimiin. Olemme hiljan Äh, julkaisseet katsauksen ihmiskaupan vastaiseen työhön ja niihin saavutuksiin, joita olemme saaneet kaudella 2012-2016, olemme saaneet paljon aikaan ja on aivan oikeutetusti keskitytty uhrien oikeuksiin. Olemme pitäneet lapsia tässä aivan erityisen huomion kohteena. Perusoikeusvirastossa on myös ohjekirja lasten huoltajuusasioista. Meillä on myös suuntaviivoja ihmiskaupan uhrien auttamiseksi. Eli kyllä meillä on uhrien oikeuksista äh, toimintaa. Olemme myös julkaisseet tutkimuksen sukupuolittuneesta väkivallasta, myös äh, ohjeistuksesta tukitoimien piiriin jäsenvaltioissa. Haluamme tukea, auttaa uhreja. Tämä on suuri haaste. IOM kanssa teemme yhteistyötä, jotta saamme ohjeita myös rajat ylittäviin ohjaustoimiin. Olemme tehneet siis paljon. Olemme julkaisseet myös tiedonannon ja uudet prioriteetit. Yksi kolmesta prioriteetista nimenomaisesti on tarjota parempaa pääsyä äh, palveluihin silloin, kun kyse on ihmiskaupan uhreista. Luonnollisesti teemme yhteistyötä ja toimitamme tiedot parlamentin jäsenille tästä pikapuoliin. Tiedon annossa todetaan, että tämä on ensimmäinen askel, jotta voidaan varmistaa, että uhrit tunnistetaan ja heitä kohdellaan myös oikeuksien omaajina. Oikeudet ovat olemassa. Nyt tehtävänä on varmistaa se, että uhrit saavat, voivat hyötyä näistä oikeuksista ja että ne todella täytäntöön pannaan. Loppuun vielä muutama sana siitä, kuinka meillä todella on hyvää lainsäädäntöä ihmiskauppaa vastaan. Kiitämme parlamenttia kunnanhimoisesta lainsäädännöstä ja sitoumuksesta. Tänäänkin olemme kuunnelleet parlamentin jäseniä. Kiitos tästä sitoumuksesta. Puutteet ovat täytäntöönpanossa. Parlamentinkin jäsenet, äh, jäsenet jatkuvasti toistavat sitä, että kaikki tämä tuki tulee uhreille liian myöhään. Tulee keskittyä ennaltaehkäisyyn. On ymmärrettävää, että nämä rikokset tuottavat valtavaa voittoa. Olemme saaneet kuvauksia kansallisesta lainsäädännöstä äh, ja ihmiskaupparikollisuudesta. Me tiedämme tästä katsauksesta sen, että juridinen näkymä on kovin vaihtelevainen. Äh, kysyntä tällaisille palveluille edelleenkin on, eikä sitä pyritä kitkemään. Ei ole sellaista uhria, etteikö hänen liittyisi myös voiton tavoittelua. Monissa maissa ei ole laitonta to, toimia niin, että hyödytään uhrista tietään, että kyseessä on uhri. Meillä ei ole sellaista lainsäädäntöä, joka kieltäisi tällaisen toiminnan silloin, kun tiedetään, että kyse on ihmiskaupan uhrista. Tätä olemme korostaneet usean otteeseen. Me emme voi hyväksyä sellaista kulttuuria, joka kannustaa rankaisemattomuuteen. Tämä on ensin saatava loppumaan. Olemme esittäneet tiedonannon 4. joulukuuta ja äh, sieltä tämä myös löytyy. Kukaan ei varmasti ole eri mieltä siitä, että rankaisemattomuuden kulttuurille on tultava loppu. Meillä on lainsäädäntöä, rahoitusta, puitteet äh, sille, että puutumme ihmiskauppaan, autamme uhreja ja kaikessa äh, vaiheissa tätä järkyttävää prosessia tukea on tarjolla. Täytäntöönpanoa tarvitaan ja tämä täytyy kerta kaikkiaan lopettaa, jotta sitä ei tapahtuisi. Haluan kiittää valiokuntaa ja parlamenttia vilpittömästi tässä aiheessa tehtävästä työstä. Kiitos. Jadu. Kiitos oikein paljon. Sitten Vassiliadu. Javier Diaz-Bada, joka on tutkija, saa puheenvuoron. Hän on tutkinut terrorismin uhrien asemaa. Teillä on 10 minuuttia puheaikaa, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon tästä kutsusta. Aion keskittyä kahteen keskeiseen aiheeseen puheessani. Ennen kaikkea siihen, miten terrorismin uhreja on Baskimassa kohdeltu ja toiseksi siitä, että oikeutta on löydettävä uhreille – oikeus ja terrorismin uhrien asema ovat tärkeitä kysymyksiä. Espanjassa erityisesti Baskimassa, kuten tiedätte, olemme kärsineet terrorismista pitkän aikaa, yli 50 vuoden ajan, yli 800 kolonuhria. Ja hyvin paljon taloudellista haittaa aiheuttaa haittaa omaisuuteen. Haluaisin keskittyä siihen, miten etäterrorismin uhreja on kohdeltu Baskimaalla. Kun tukea halutaan antaa terrorismin uhreille, on ymmärrettävä ja tunnustettava se, että uhrit ovat kärsineet traumaattisen tapahtuman, kärsineet itse tai menettäneet perheenjäsenen. Tämä on dramaattinen vaikutus, joka kohdistuu henkilöön, joka tuntee sitten epävarmuutta. Kukaan ei oleta tällaista tapahtumaa. Kuinka olen valmistautunut tällaiseen päivittäisessä elämässään? Terroristiiskuissa käy niin, että oma turvallisuuden tunne ja luottamus katoavat. Myös itseluottamus katoaa ja se on vaikeasti palautettavissa. Se, että menettää luottamuksen muihin ihmisiin ja toimielimeen on merkittävä asia. Samalla menettää sen, mihin uskoo, lähes kaiken. Näitä asioita on tutkittu psykologisesti, kun tutkitaan vaikutusta uhreihin. Terroristi-iskujen uhrit tarvitsevat aivan erityistä kohdennettua apua ja tukea. On ajateltava heidän perhettään, sosiaalista asemaansa, antaa tukea näin, mutta antaa myös luottamusta elämään tällaisen tapahtuman jälkeen, joka on traumaattinen, kuten sanoin. Tällaisesta uhrin tilanteesta on vaikea päästä – eteenpäin. Siksi on tärkeää osoittaa yhteiskunnan solidaarisuutta. Se on kaikkein keskeisintä ja luo oikeastaan perustan uhrin toipumiselle. Etan terrorismi on Espanjan historiassa relevantti esimerkki varmasti myös Euroopassa. Vuosikymmenten ajan tällä terrorismilla on ollut suuri vaikutus Espanjan yhteiskuntaan, aivan erityisesti paskialueilla etan terrorismin vaikutus on ollut erityinen realiteetti meille, koska Paskimaan uhrit usein ovat saaneet tukea ainoastaan ystäviltä, perheeltä hyvin pitkään, ihan viime aikoihin asti. On ollut hyvin hankala näiden uhrien saada erityistä tukea muualta kuin perheeltään, joten terrorismin uhrit ovat kärsineet enemmän kuin muualla Espanjassa. Vaskimaalla voidaan puhua uhriutumisesta kolme nelinkertaisesti, koska ehkä rikoksen tekijä on vapautettu, heitä ehkä kunnioitetaan, katuja nimetään heidän mukaansa ja uhrit saattavat jäädä kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle ja näin uhri, terrorismin uhri, uhriutuu vielä uudestaan. Yhteiskunnassamme ei ole oikein kiinnostuttu uhrien asemasta ja tämäkin on johtanut lisää kärsimykseen, kolmannen tason uhriutumiseen. Voi uhriutua vaikka niin, että isä tapetaan ja sitten henkilö palaa työpaikalleen ja heitä häiritään sillä työpaikalla siksi, että isä on joutunut terrorismin uhriksi. Eli inhimillisyyttä ei ole tunnettu suhteessa uhrien asemaan. Toisaalta tuetaan terrorismin ryhmiä. On muistettava, että että jotkut ihmiset ovat uhreina tehneet jopa itsemurhan, koska terrorismi tai häirintä sen pohjalta on haitannut heidän elämänsä niin paljon. Meidän on muistettava muutama seikka. Ensinnäkin kunnioitus. Tämä tarkoittaa sitä, että jätetään syrjään omat poliittiset tai uskonnolliset kannat, kun pyritään auttamaan uhria. Empatia ja se, minkälaista kieltä käytetään, ratkaisevan tärkeää. Joskus vaskimaan uhria tässä on käytetty sopimatonta kieltä. Usein asioita ei esitetä suoraan, vaan käytetään jotenkin sellaista kieltä, jossa vähätellään varsinaisia ongelmia. Oikeastaan kieli tai sanosto käytettävä sanasto on liian poliittisesti korrektia, eikä siksi ota tosiasioita huomioon. Puhutaan kuolemista esimerkiksi, eikä sanota murha. Terroristin roolia joskus myös vähätellään tai kielletään jopa. Teloitukset ei murhat. Joskus puhutaan siitä, että ihmisiä on kuollut, eikä sanota, että ihmisiä on murhattu. Tämän tyyppinen sanankäyttö on tässä minulla mielessä. Tällainen käytäntö on nähtävä, huomattava. Koska monet terroristit on vapautettu vankiloista ja monet ihmiset tukevat heidän aikaisempia tekemisiään. Ei saa unohtaa, ettei etäterroristiryhmä ole vielä purettu. Se on edelleen olemassa. Joten meidän täytyy todella tukea uhria. Ilman kunnollista yhteiskunnan sosiaalista tukea, niin uhri kärsii yhä uudestaan. Toisessa puheen osiossa haluaisin puhua oikeuden tarpeesta. Oikeutta tarvitaan kaikille terrorismin uhreille. Terrorismin murhaamien ihmisten elämän palauttaminen ole mahdollista. Sen ymmärtävät kaikki Baskimaankin uhrit. Mutta terapia tarkoituksessa on tärkeää, että saadaan oikeutta. Ei voi sallia sitä, että rikoksista ei ole rangaistuksia. Ne, jotka ehdottavat, että pitäisi esittää sovinnon tietänyt, tuntuvat esittävän, että terrorismi on jotenkin Jumalilta tullut asia, eikä muiden ihmisten rikoksista olekaan kyse. Kunnollista oikeutta tarvitaan siis, jotta uhrit voivat toipua. Siksi tarvitaan hyvin toimiva oikeusjärjestelmä – ja tämä ymmärretään terrorismin vastaisissa yksiköissä. On muistettava, että uhri, yksilö, on keskiössä, mutta totta kai yhteiskunnan kokonaisuudessaan on huolehdittava omasta roolistaan. Euroopan parlamentti tässä direktiivissä vuodelta 2012 ymmärtää uhrien erityisaseman suhteessa oikeuslaitokseen. Tässä yhteydessä haluaisin esittää, että 379 murhaa on jäänyt kokonaan ilman oikeuskäsittelyä. terroristien murhista siis puolet on jäänyt ilman rangaistusta. Tarvitsemme kunnollisen välineet, jotta nämä tapaukset voidaan selvittää. Tässä voitaisiin ottaa huomioon etän vankien yhteistyö viranomaisten kanssa. Tällaista yhteistyötä ei ole oikein näkyvissä tällä hetkellä. 1996 vuonna Euroopan neuvosto antoi suosituksensa Euroopan neuvoston anteeksi ja kehotti jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä, että voitaisiin huolehtia tiedon vaihdosta, erityisesti koskien rikollisjärjestöjä. Meidän on huolehdittava siitä, että järjestelmämme ja vapautemme ovat niin vankalla pohjalla, että totalitarismi ei voi meitä voittaa. Lopuksi mielestäni meidän tulisi vaatia sitä, että lopullista rauhasta ei Espanjassa voida puhua paskimalla, jos terroristit eivät kärsi rangaistuksiaan kokonaan ja selvittämättä jääneet rikokset on selvitettävä. Muuten emme pääse eteenpäin. Kollektiivisesti meidän on tuettava uhreja, terroristien uhreja. On huolehdittava siitä, että terroristien lapset eivät joudu uhreiksi. Kiitos Diaspora. Seuraavaksi tohtori Kevät Nousiainen. Hän on Turun yliopiston professori oikeustieteessä. Olkaa hyvä, tohtori Nousiainen. Kymmenen minuuttia. Uh, could I please have the slides that uh... uh Toivoisin, että lähettämäni kuvat näytettäisiin näytöille. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia saamastani kutsusta ja kiitokset Euroopan parlamentille sitoutuneesta toiminnasta uhrien hyväksi ja että naisin kohdistuvaa väkivaltaa yritetään kitkeä. Monia asioita tässä ajattelin ottaa esille. Alkuun kuvailisin tätä oikeuslähteiden kahta ratkaisumallia uhrien osalta, jotka ovat haavoittuvassa asemassa, ja sitten niihin ongelmiin, joita täytäntöönpanon osalta on havaittu. Ihan lyhyesti saanen muistuttaa teitä siitä, että tässä on tapahtunut todellinen muutos, kun ajatellaan rikoslainsäädäntöä. Vuosikymmeniä sitten lähdettiin siitä ajatuksesta, että valtio rankaisee rikoksen tekijää ja ihmisoikeudet taas suojelevat rikoksen tekijöitä vallan väärinkäytöltä, mutta nyt tilanne on toisenlainen. Jos ajatellaan ihmisoikeuslainsäädäntöä ja unionilainsäädäntöä, niin tilanne on toisenlainen. Eli nyt keskitytään rikosoikeudessa uhreihin. No ei vielä täysimääräisesti, ehkäpä ei koskaan, sillä kysehän on siitä, että meidän täytyy huomioida sekä uhrien oikeudet että myöskin rikoksen tekijän oikeudet jos tarkastellaan sopimusta Euroopan unionin toimista ja sen artiklaa 82, niin sehän luo uhrien oikeuksiin liittyvän oikeusperustan. Siellä viitataan sekä uhrien oikeuksiin että rikoksentekijän oikeuksiin. Juuri rikoksen tekijän oikeuksia on painotettu teoriassa että myöskin käytännössä aika lailla. Ja nyt meidän täytyy vain pohtia, että mikä olisi reilua oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. Tämä on tärkeä kysymys puhuttaessa heikommassa asemassa olevista uhreista. Eli me olemme nyt puhuneet direktiivistä. Se on lainsäädännöllinen teksti, jonka avulla pyritään niin sanottujen tavallisten uhrien asemaa parantamaan. Mutta yhtä lailla siellä viitataan heikommassa asemassa oleviin uhreihin – Meillä on lukuisia juridisia asiakirjoja, joissa keskitytään erinäisiin uhriryhmiin. haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien etujen, etuja ajavat poliittiset toimet ovat olleet parantamassa uhrien oikeuksia, mutta välttämättä nämä uhrit eivät ole päässeet nauttimaan heille kuuluvista oikeuksista. Useinhan rikoksen tekijät ovat nauttineet juridisesta tai de facto rankaisemattomuudesta – ja sehän on se perinteinen lähestymistapa. Eli aika lailla hitaasti on tunnustettu juuri heikommassa asemassa olevien ryhmien uh, uhrien mm, aseman tunnustamiseen – ja harvoin myöskään tehdään rikosilmoituksia. Uhrit pelkäävät usein rikoksen tekijää ja he eivät juurikaan pysty toimimaan ja se taas estää rikosilmoituksen tekemistä. Olen paljon työskennellyt tällaisten henkilöiden kanssa, esimerkiksi seksuaalirikosten uhrien auttamisen tiimoilta. Kyse on pitkälti pelon tunteesta silloin, kun pohditaan, halutaanko rikosilmoitus tehdä. Eli ensinnäkin pitää tunnustaa nämä uhrit ja he tarvitsevat myöskin kaipaamia tukipalveluita. Meillä on oikeastaan kaksi direktiiviä käytössämme. Yhtäältä rikoksen uhrien direktiivi, eli henkilöt, jotka ovat haavoittuvassa asemassa olevat uhrit. Ja sitten on olemassa direktiiviteksti, jossa puututaan erityisryhmiin, eli lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön ja terrorismin uhreihin ja muihin. Ja nämä välineet hiukan poikkeavat toisistaan. Kuten täällä on todettu, niin pitäisikö täytäntöönpanon osalta pyrkiä näiden kahden välineen virtaviivaistamiseen? No sanottakoon, että seksuaalisen hyväksikäytön ja ihmiskauppaan ja terrorismiin liittyvät välineet ovat rikosoikeudellisia välineitä luonteeltaan – ja tämä pätee myöskin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Useinhan on niin, että todellista tarvetta on puuttua tähän itse rikollisuuden muotoon. Mutta usein käy kuitenkin niin, että enemmänkin halutaan taistella rikollisuuden muotoa vastaan kuin tukea rikoksen uhreja. Tämä pitäisi ottaa huomioon silloin, kun näitä välineitä halutaan lähteä virtaviivaistamaan. Sitten muutama sananen seikoista, jotka liittyvät uhrien tunnustamiseen. Siirrytään suoraan tähän kuvaan. Tällä hetkellä koordinaatio ontuu aika lailla toimijoiden välillä. Ja se johtuu pitkälti siitä, että kansalaisjärjestöt ovat kylläkin toimineet omalta osaltaan toisin kuin valtio. Ja tämä tarkoittaa käytännössä melkoista ongelmaa siinä mielessä, että saavatko uhrit kaipaamiensa tuke, tukipalveluja varsinkin kun he ovat heikommassa asemassa. Heitä varten pitäisi olla kyllä selkeä ratkaisumalli käytettävissä. Ja ihmisoikeuspuoleltakin katsottuna voidaan sanoa, että koordinaatiotoimista on kyllä vastattava jäsenvaltioiden puolelta. Tällaisia asioita ei pitäisi jättää oman onnensa nojaan. Ja mitä tulee tähän yleiseen ilmiön, että rikosilmoituksia ei tehdä, siihen siis törmäämme tuon tuosta. Tämä on melkoinen ongelma varsinkin haavoittuvassa asemassa olevien uhrien näkökulmasta katsottuna. Jäsenvaltiot ovat ikään kuin ulkoistaneet tämän tukipalvelutoiminnan kansalaisjärjestöille. Herää kysymys siitä, että mitä pitäisi tehdä, kun ensimmäistä kertaa törmätään näihin uhreihin, mutta he joutuvat uhriksi useampaankin, useassakin vaiheessa koko prosessia. Joten meidän täytyy pohtia sitä, että miten näitä uhreja autetaan ylipäätään heti ensi vaiheessa. Tärkeänä pitäisi myöskin sitä, että meidän pitäisi pystyä toimimaan ikään kuin viran puolesta automaattisesti. Eli että tukipalveluihin ohjataan lähtökohtaisesti. Tämä on erittäin tärkeää varsinkin heikommassa asemassa oleville uhreille. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos oikein paljon professori Nousiainen. Ja seuraava puhuja Elisabeth Kraulets Hän johtaa meidän Brysselin toimistoa ja task forcea, joka hoitaa tasa-arvokysymyksiä, vaikka sen kauppakamarin nimissä, mutta tänä päivänä hän puhuu meille henkilökohtaisesti terrorismin uhrina. Toivotamme teidät tervetulleeksi ja haluamme sanoa myös, että tuemme teitä. Kiitos. First of all. Kiitos. Ensin haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja eurooppalaisia päätöksentekijöitä siitä, että tämä hyvin tärkeä aihe on otettu esityslistalle. Kaksi vuotta Saventemin terrori-iskun jälkeen, tiedoksi niille, jotka eivät tiedä, minä olin silloin 23. maaliskuuta 2016 Saventemin lentokentällä kahden vuoden jälkeen koemme, että tämä tapaus on lähestulkoon unohtunut. Kerron muutaman esimerkin, miksi minulla on tällainen tunne. Olen eu kansalainen, toimin Brysselissä, asun Brysselissä ja olen asunut täällä yli viiden vuoden ajan. Olen kotoisin Unkarista. Minun tyttäreni on yhdeksänvuotias ja hänen kohdistui suora vaikutus iskusta. Tänään kuulimme, että kyse on myös kuolleiden uhrien omaisista. Minä en ole kuollut, mutta minun tyttäreni on hyvin nuori ja hänelle oli ja on edelleenkin kovin vaikeaa äh, ajatella tätä tilannetta. Hän on terrorismin uhri. Minä olen ollut diplomaatti ja taustaltani olen taloustutkija. Olen EMEJassa työssä ja myös EMCHEMissä miksi kaikki tämä on tärkeää. Luopumisen sijaan päätin, että palaan elämään mahdollisimman nopeasti. Tein tästä tietoisen valinnan. On hyvä kuulla tästä direktiivistä ja kaikesta siitä työstä, jota tehdään EUn tasolla. Minusta on äärimmäisen tärkeää mainita, että kaikki se tuki, mitä minä sain, oli tuki perheeltä, ystäviltä ja työnantajalta, joille olen hyvin kiitollinen. Ikävä kyllä muuta tukea en ole saanut osakseni. Minä olin yli kolme viikkoa sairaalahoidossa. Kenties voimme nähdä nyt seuraavat kuvat. Nämä eivät ole mitään ammattikuvaajan kuvia, eikä niissä ole juurikaan tekstiä. Aivan vain muutama kuva, joilla osoitan, miten elämä voi muuttua päivästä toiseen käden käänteessä. kuva tässä siitä äh, kaudesta, joka oli ennen iskua. Ja sitten sairaalassa sain kolmen viikon ajan kattavaa tukea. Olen kiitollinen lääkäreille ja sairaanhoitajille, kaikille sairaalassa työskenteleville, mutta sitten näiden viikkojen jälkeen jäin omilleni. Jäin omilleni ongelmineni ja seuraava kuvakin on tärkeä, sillä niin kuin näette, Silloin asuin asunnossa äh, kolmannessa kerroksessa käytännössä. Hissiä ei ollut, eli en voinut lähteä monen kuukauteen asunnostani ilman ulkopuolista apua. Ja sitten ambulanssihenkilökunta minua auttoi silloin, kun oli lääkärin tarkastuksia ja oikeastaan eri puolilla maailmaa asuvat ystäväni auttoivat minua, jotta pääsin liikkeelle asunnostani. Päässäni niin luonnollisesti elin edelleenkin terrorismin olosuhteita ja halusin paeta tätä näkymää työhön ja muualle. varmasti uhreja on paljon muitakin. Kyse ei ole nyt siitä, olemmeko me itse kukin uhreja vaiko emme. Meillä on todisteita tilanteesta. Kaikki tietävät tosiasiat. Minä en ole saanut mitään muuta tukea. Kukaan ei ole lähestynyt minua tai kysynyt, tarvitsisinko jotakin tukea. Olen saanut uhrien tukikomission sähköpostin ja puhelin soitostakin olisin ollut iloinen, mutta sitten sain tämän sähköpostin, missä oli monen sivun kaavake täytettäväksi. Minä en tietenkään voinut näitä asiakirjoja täyttää heti välittömästi, enkä saanut minkäänlaista rahoituksellistakaan tukea. Lentokentällä minä kuitenkin hävitin kaiken, kaikki kortit, pankkikortit. Jätin oikeastaan kaiken lentokentälle, kaiken omaisuuteni lentokentälle ja tässä on se ainoa todiste, joka tuli minun matkalaukustani, joka täysin tuhoutui kentällä pääsin sieltä ystäväni ansiosta, hänkin on nyt salissa paikalla. Kaikki omaisuuteni siis tuhoutui, kortit hävisivät. Olen yksinhuoltaja, minulla on pieni tytär ja rahaa ei ollut sitten lompakossa ollenkaan. Ilman perheen ja kollegoiden ja ystävien tukea en olisi voinut selviytyä, enkä olisi täällä tänään vierana. kuulin, että Euroopan parlamentti ja komissio, kaikki tahot työstävät lukuisia tekijöitä, mukaan luettuna rahoitustuki. En ole edelleenkään saanut minkäänlaista rahallista tukea. Se, mitä minä olen kokenut, on se, että yli kymmenen vakuutuslaitoksen lääkäriä on ollut minun yhteydessä ja aina joka kerta olen joutunut alusta saakka juurta jaksain selittämään ne kauhut, mitkä olen joutunut kokemaan kerta toisensa jälkeen. Ei tämä auta millään tavalla minun toipumistani. Joudun kerta toisensa jälkeen palaamaan siihen, mitä koin, mitä tapahtui, eikä se auta minua siirtymään elämässäni eteenpäin. Siis yli kymmenen lääkärikäyntiä vaikutuslaitoksista, Jotkut näistä olivat hyvinkin tuskallisia. Alkuun sain paniikkikohtauksia, koska lääkäri ei lopettanut kyselemistään. Kysely totta kai on tärkeää, mutta kaikki ymmärsivät, että minä olin haavoittunut ja minut sitten jätettiin tällaisten vakuutusyhtiön lääkäreiden armoille. Lääkärin kuluni kurva, korvattiin, mutta varmasti on aivan itsestään selvää, että uhri ammattilainen, joka matkustaa eri maissa keskustelemassa tärkeistä aiheista, ei menetä pelkästään terveyttään. En minä tässä mene nyt yksityiskohtiin, sillä aikaa on rajallisesti käytössä, enkä tietenkään halua kertoa kaikkia henkilökohtaisia tietoja niin näin julkisesti, mutta voitte varmasti ymmärtää, että on paljon muitakin menetyksiä, joita jouduin kokemaan ammatillisesti. Tämä tapahtui minulle oikeastaan pahimpaan mahdolliseen aikaan. Minun johtajani oli jäämässä eläkkeelle ja toi, eh, olin toiveikas ylennyksen tai osakuuden suhteen. Tämä ei tapahtunut ja toivon vielä, että jonakin päivänä voisin päästä takaisin mm, uralleni ja urani eteen niin ja saisin ylennyksen. Tässä ihan vain joitakin esimerkkejä tilanteesta. Sitten seuraava kuva. Tässä kuva perheestäni, tyttäreni, sukulaisistani ja muutama kuva vielä siitä, että todellakin jouduin pyörätuoliin vakuutuslaitosten lääkärit tiesivät, että olin pyörätuolissa, mutta siitä huolimatta jouduin kokemaan nämä koettelemukset. Lähitulevaisuudessa minulla on vielä kolme vakuutuslääkärien tapaamista ohjelmassa, eikä minkäänlaista rahoituskorvausta. Ja tässä kuvaa Unkarin presidentistä, joka kutsui minut vieraaksi. Tuki, jota minä sain, toki oli hyödyksi. Sain siis sitä omasta kotimaastani ja suurlähettiläs tarjosi myös sitä, että nyt voitaisiin kuljettaa Unkariin. Se ei kuitenkaan ollut mikään vaihtoehto minulle. Minähän olen asukas, asun täällä Belgiassa, minun tyttäreni on niin ikää täällä ja olen asunut täällä yli viiden vuoden ajan. Eli ei sitä noin vaan voi muuttaa toiseen maahan. Ensimmäisellä, ensimmäisessä kuvassa ei sitä tarvitse nyt uudelleen näyttää, mutta siinä näytin, että asuin ylimmässä kerroksessa, en, en päässyt liikkumaan. Ja jouduin sitten tekemään välittömän päätöksen henkilökohtaisesti siitä, että muutan. Ostin uuden asunnon, joka oli lähempänä työpaikkaa ja tyttäreni koulua. Eli vain yksi asunto täytti kaikki kriteerit ja se ei sopinut minun budjettiini ollenkaan. Tähän minun piti kuitenkin sitten sitoutua, ottaen huomioon kaikki rajoitteet ja lainan takaisin maksu ja kaikki ne rahoitusolosuhteet, joihin sitten jouduin. Kaikki tämä on suoraa vaikutusta terrorismista. Ja vielä puheenvuoroni lopuksi sanoa, että en nyt halua esittää mitään suosituksia. Minusta se ei olisi oikein. Katson kuitenkin, että on tiettyjä varsin helppojakin välineitä, jotka olisivat minua auttaneet, jos ne olisivat olleet käytössä. Jotkut ovat maininneet täällä yhteyspisteen. Se olisi äärimmäisen hyödyllinen. Voitaisiin tarjota juridista apua, vakuutusapua, korven, kompensaatioita. Ei voi olla niin, että henkilö, joka pyrkii palaamaan tällaisen tapahtuman jälkeen takaisin normaalielämään, joutuu kaiken tämän läpikäymään. Kyse on tunneelämän vaurioista, kaikesta muista rahoituksen ongelmista. Ei varmaankaan tarvitse kaikkea tätä yksityiskohtaisesti selittää. Tarvittaisiin esimerkiksi ennakkomaksuja niin, että ei tarvitsisi mitään lisäasiakirjoja toimittaa, koska henkilö, joka on haavoittunut, loukkaantunut vakavasti ja sairaalassa, niin ei siihen kykene. Ja tarvittaisiin myös lastenhoitoapua ja esimerkiksi kotikäyntejä ammattilaisten taholta. Äitini auttoi minua, siitä olen kiitollinen, mutta varmasti on muita eh, uhreja, muita naisia, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Kiitos vielä kerran siitä, että tämä tärkeä aihe on pidetty esityslistalla. Ms. Krahulets for sharing your personal... Kiitos oikein paljon siitä, että jaitte henkilökohtaisen tarinanne kanssamme. Toivon menestystä tulevaisuudessa teille. Nyt keskustelu. Meillä on vähän aikaa valikunnan jäsenille esittää kysymyksiä, jos teillä on kysymyksiä. Anna. Kaksi minuuttia vain pyydän, koska haluaisin varoittaa jäseniä asiantuntijoita siitä, että kokous päättyy tasan 12.30. Sen jälkeen on koordinaattoreiden kokous. Edustaja Head. Kiitos oikein paljon kaikista tiedoista tämän osion aikana. Tämä oli todella mielenkiintoinen, samalla surullinen osio. Minulla on yksinkertainen kysymys tohtori Vasiljulle. Hän puhui melko paljon ihmiskaupasta. Ja hän sanoi, että jäsenvaltiot ovat vuoden 2011 ihmiskaupan vastaiset asiat lainsäädäntöön sisällyttäneet melko hajanaisesti. Ja tämä on hankalaa, kun halutaan yhtenäisempää lainsäädäntöä. Eli kysyisin, miten voisimme huolehtia siitä, että jäsenvaltioiden ihmiskaupan vastaisen lainsäädännön täytäntöönpano oli siis samantyyppistä. Kahdeksan vuotta on kulunut siitä, kun tämä hyväksyttiin ja kun työstimme tätä lainsäädäntöä täällä, keskusteluja käytiin siitä, pitäisikö uudelleen tarkastelu saada ehkä vähän aikaisemmin kuin mitä yleensä on tapana. Juuri ajattelen niitä eroavaisuuksia, joita on jäsenvaltioiden kesken ja myös lainsäädännön täytäntöpanossa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraavana edustaja Depre. Olkaa hyvä. No. Kiitos puheenjohtaja. Minua kosketti kovasti uhrin kertomus, jonka juuri kuulimme. Olen pettynyt oman kotimaani vajavaisuuteen tältä osin. Me äh, jouduimme yllätetyiksi. Emme olleet poliittisesti varautuneita. Meillä ei ollut järjestelyjä ja tunnustan kyllä tämän. Tämän jälkeen olemme pyrittäneet, yrittäneet parantaa tilannetta niin, että saisimme tällaisen yhden ja ainoan yhteyspisteen, joka on nyt nimitetty ja jonka pitäisi olla operationaalinen. Teidän puheenvuoronne kuitenkin korosti myös muita seikkoja, kun ajatellaan terroristihyökkäysten uhreja. Kyse on seurannasta, tukitoimista, kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät ja joita sosiaaliturva ei kata suoranaisesti. Eli minun ajatukseni, johon tässäkin palaisin, eli Euroopan tasolla voitaisiin ajatella sitä, että olisi jonkinlainen erityisrahasto, joka voitaisiin auttaa eri jäsenvaltioita ja harmonisoida niitä rahoitus- resursseja, joita meillä olisi käytössämme terroristiuhrien auttamiseksi, heidän hoitamisekseen ja se, että otetaan huomioon heidän kaikki elämän alueensa mukaan luettuna psykologinen traumahoito silloin, kun kyse on attentaatin seurauksista. Eli teidän kertomuksenne varmasti vahvistaa meidän vakaumustanne, jotta asiaan saadaan muutos. I, I... Edustaja Gomez. All the victims are... Uh, Oikein paljon kiitoksia näistä kertomuksistanne. Minäkin asun täällä ainakin osan ajastani ja siksipä olenkin aika lailla tyrmistynyt kuullessani nämä unkarilaisen vieraamme kertomuksesta. Olen kotoisin Portugalista. Kesällä metsäpalot riehuivat. Yli sata ihmistä menetti henkensä, yli 200 loukkaantui ja yksi keskeisin viesti uhrien puolelta on se, että että heidän on saatava viranomaisilta psykologista tukea. Te viittasitte suosituksissanne siihen, että olisi ollut hyötyä, jos lastenhoitaja olisi päässyt lasta hoitamaan kotiinne kaiken muun avun lisäksi. Oletteko sitä mieltä, etteikö kaivattaisi myöskin psykologista apua sillä olen aika lailla sokeraantunut se, siitä, että miten joulun allakin portugalilaiset uhrit korostivat juuri sitä, että menetyksen hetkellä he kaipasivat juuri tätä psykologista apua. Se tietenkin edellyttää valmistelivia toimenpiteitä. Eli tällainen suositus pitäisi antaa Oletteko samaa mieltä kanssani? Varsinkin kun puhutaan niistä uhreista, jotka ovat kärsineet terrorista. Please. Kiitos edustaja Jimenez Veselil Barrio. Onko minulle nyt oikea mikrofoni? Push the other button. No. Ei vaan se toinen. Ei, nyt se toimii. Olkaa hyvä. Minä haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Haluaisin kiittää kollegoita, varjoesittelijöitä, kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän kuulemistilaisuuteen, koska olemme saaneet paljon tärkeitä ajatuksia – joita voimme käyttää hyväksemme, kun pyrimme parantamaan direktiivin täytäntöönpanoa. Olemme kuulleet monenlaisista uhreista. Minulla on ollut mahdollisuus puhua ihmiskaupan koordinaattorin kanssa, mutta jos on ajatuksia, että voisimme lisätä tähän, niin ne olisivat tervetulleita. Myös esimerkiksi sukupuoliulottuvuuden mukaan ottaminen. Sukupuoliperusteisen väkivallan osalta oikeudesta on puhuttu paljon, rankaisemattomuudesta myös. Ja siitä, että aina ei ilmoiteta näistä rikoksista. Samalla meiltä on puuttunut koordinointia, jota ei voisi jättää ainoastaan kansalaisjärjestöjen – tehtäväksi. Espanjassa tehdään paljon tätä työtä, mutta vastuuta on nyt kannettava ja kannettava kunnolla. Kuulimme, miten tärkeää olisi se, että uhreilla on yksi yhteyspiste tukenaan. Ja yksi tekstimme tekemämme tarkistus liittyy juuri siihen, että halusimme esittää yhtä tällaista koordinoivaa yhteyspistettä. Se on tärkeää. Koordinoinnin lisäksi on puhuttu harmonisoinnista tuen osalta. Tietenkin eroavaisuuksia on maiden ja alueiden kesken siinä, mitä tukea uhreille tarjotaan. Lisäksi kuulimme ehdotuksen terrorismin uhrien tukirahastosta, jotta voitaisiin näyttää uhreja. Näinhän kuulimme myös uhrilta itseltään. Kiitos. Edustaja Steven. Herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat, oikein paljon kiitoksia. Ihan lyhyesti vain toteaisin, että oikein paljon kiitoksia terrorismin uhrille näistä kertomuksissaan kerroitte vakuutusyhtiön huonosta yhteistyöstä. Se on asia, joka on ollut pitkään Belgiassa tapetilla. Vakuutusyhtiöiden velvollisuutena on tukea uhreja paremmin ja hoitamaan kompensaatiot nopeammin. Ei se saa kestää näin pitkään. Tällaisessa tilanteessa ei pitäisi joutua kärsimään tällaisesta vitkuttelusta. Toivottavasti yhteistyö paranee tulevaisuudessa. Ja että kohtuullinen apu ja korvaus teille tarjotaan. Tämä on vetomis, vetomus vakuutusyhtiöiden suuntaan nopeaa ta- toimintaa tarvitaan. Teidän vaatimuksenne on vastattavaa. Tällaista emme voi suvaita. Minä toivon, että komissio sekä jäsenvaltiot transponoisivat direktiivin tarvittavalla tavalla – jokaisen, riippumatta siitä mikä on kotimaa ja asuinmaa, niin pitäisi pystyä nauttimaan yhtäläisistä oikeuksista ja tukipalveluista. Kiitoksia. Kiitos. Tässä oli jäsenten kysymykset. Meillä on nyt kuusi minuuttia jäljelle. Vasiliadulle oli ilmeisesti suoraan kysymyksiä ja Elisabeth Rauletsille myös. Olkaa hyvä. Thank you for, for the question. Kiitos oikein paljon. Kiitos kysymyksistä. On tärkeää muistaa, että direktiivissä on kyse minimistandardeista. Se on loistava väline, mutta kuitenkin täytäntöönpano siis vaihtelee jäsenvaltioiden kesken. Se, mitä teemme tämän tiedonannon kautta, joka 4. joulukuuta esitettiin komissiosta, pyrkii löytämään tapoja tukea jäsenvaltioita tässä työssä, jota on tehtävä. Esimerkiksi haluaisimme antaa suuntaa, voidaan antaa suuntaa jäsenvaltioille, erityisesti ottaa huomioon sukupuoliluottuvuus tässä avussa. Yhdessä perusoikeusvirastossa voisimme esittää suuntaviivoja, joilla voitaisiin välttää esimerkiksi lapsilla käytävä kauppa. Kansainväliset järjestelmät, joilla ohjataan tukea löytämään, ja näin voidaan myös paremmin löytää tunnust- tunnistaa uhrit. Ja ihmiskaupan konsepti on ymmärrettävä, jotta tämä yhteistyö voi toimia tehokkaammin. Parhaita käytänteitä ja kapasiteettia on lisättävä ja vaihdettava näitä kokemuksia. Tältä pohjalta meidän on tehtävä työtä eteenpäin. Olemme hyvin sitoutuneita, kuten raporteissamme olemme sanoneet, siihen, että haluamme antaa suuntaa, neuvoa kaikkien niiden toimien osalta, jotka ovat tässä listassa, jotta voimme tukea parempaa täytäntöönpanoa. Mutta tämä on hyvin keskeistä työtä ja siksi tämä tiedonanto on nyt annettu. Päätän puheenvuoron puolentoista minuuttiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Elisabeth Kraulets. I'm going to reply about the psychologist. Vastaisin kysymyksen siitä, onko tärkeää saada psykologista tukea. Kyllä se on, niin kuin mainitsin sen jälkeen, kun lähdin sairaalasta Antwerpenissa, niin en saanut tukea siitä, miten löytäisin vieraassa maassa traumapsykologin kollegoiden avulla. Yhdysvalloista sain neuvoa siitä, miten löytäisin tukea ja Brysselissä olevat ystäväni auttavat minua. Kiistämättä on tärkeää saada psykologista tukea. Tätä tarvitaan myös käytännön tasolla. Miten löytää asiantuntija? Lokakuussa palasin työhöni osa-aikaisesti. En ollut silloin täysin toipunut. Tein työtäni osa-aikaisesti, mutta katsoin, että työ on kuitenkin osa toipumista. Halusin kiinnittää huomioni työntekoon. Tämä oli tärkeää myös tyttärilleni. Hän odotti kovasti sitä, että palaisin takaisin normaali elämään. Kiitos. Thank you very much. I would... Kiitos oikein paljon. Kiittäisin kaikkia asiantuntijoita ja vieraita. Kiitos tästä työstä. Tässä oli paljon pohdittavaa ja saimme kuulla myös henkilökohtaisia kokemuksia. Tästä on paljon hyötyä. Tällä on suuri arvo valiokunnan työlle. All experts, uh... Minäkin haluan kiittää kaikkia asiantuntijoita, jäseniä, vieraita, yhteispuheenjohtajaa, esittelijöitä ja niin poispäin. Tämä on ollut todella hyödyllinen meille tekstiä, tekstin laatimisen näkökulmasta katsottuna. Tältä pohjalta me tulemme työtämme jatkamaan.